aloittavansa toimielinten väliset eh, neuvottelut eh, artiklan 69 c kappale 1 mukaisesti työjärjestyksessä. Tiedot ovat saatavilla täysistunnon täys- verkkosivuilla ja täydet tiedot tullaan julkaisemaan istunnon pöytäkirjassa. Artiklan ähm, 69c kappale 2 mukaisesti tiistaina 24. lokakuuta kello 24 mennessä voidaan esittää pyyntö järjestää äänestys, illei pyyntöä tulla tekemään. Valiokunnat voivat aloittaa neuvottelut suunnitelman mukaisesti. 105 artiklan mukaan kappale 6